mukaan me valitsemme Euroopan parlamentin kvestorit. Me olemme saaneet seuraavat ehdokkuudet. Onorevole Higgins, onorevole Lulling, onorevole Mastalka, onorevole Newton, onorevole Nicholson, onorevole Umen Ruinden e onorevole Speroni Ehdokkaat ovat kertoneet, että he ovat hyväksyneet omat ehdokkuutensa siksi, koska ehdokkaiden määrä on suurempi kuin on myönnettävien paikkojen määrä, niin 13 yksi kohdan nojalla työjärjestyksessä meidän täytyy nyt toimittaa suljettu lippuäänestys. Niinpä toimitamme äänestyksen. Valotettako mielinne, että 16 artiklan nojalla työjärjestyksessä tämä vaali järjestetään samojen määräysten mukaan kuin käytetään myös varapuhemiesten vaalissa. Tämä tapahtuu salaisena koneäänestyksenä, jotta kaikki tuntisivat paremmin tämän koneäänestysmenettelyn, varsinkin ne, jotka ovat uusia täällä. Me, me teemme ensinnäkin koeäänestyksen. Teillä on pöydillänne jo ohjekin kortin käyttämiseksi. Kuitenkin ehkä on hyödyllistä vielä toista muutamat seikat. Ensinnäkin me panemme äänestyskortin laitteeseen niin, että siru on alaspäin. Jos kortti laitetaan virheellisesti, keltainen lamppu vilkkuu ja siinä tulee ohjeet toiseksi. Siinä on myös seuraavia tietoja. Ensinnäkin äänestyskortin numero, edustajan nimi ja päivämäärä. Kolmanneksi kun on luettelo luettu ehdokkaista ja äänestys aloitettu, niin näyttölle tulee seuraavat tiedot. Ensinnäkin äänestyksen aihe, ehdokasluettelo ja myönnettävien paikkojen lukumäärä. Neljänneksi meidän täytyy valita numero, ehdokkaan numero, valitsemalla ja painamalla alasta ylöspäin sinistä nappulaa ja sen jälkeen plus-nappula, joka on vasemmalla laitteessa. Ja seuraavaksi ilmestyy nimen viereen asteriski. Äänestyskone laskee äänet. Ainoastaan ne äänet lasketaan, jos siellä on plusmerkki. Jotta voidaan salaisuutta äänestyksessä noudattaa, niin kursori hävittää asteriskin ja jotta voidaan saada loppuluettelo esille, täytyy kursori laittaa sen jälkeen, joka on viimeisenä ja sen jälkeen tulevat esille muut nimet. Ja neljänneksi, jos te haluatte osallistua tähän äänestykseen ilman, että äänestää kuitenkaan yhdenkään erkaan puolesta, voi valita nolla nappulan, joka on keskellä laitteessa. Ja kuudenneksi, ennen kuin lopetetaan äänestys, on mahdollisuus vielä muuttaa valintaa niin, että uudelleen sijoitetaan nimi ja sen jälkeen painetaan nolla nappulaa myöntävän äänen antamiseksi. Ja sitten sen jälkeen plus-nappula painetaan. Ja lopuksi, jotta kaikki ehdokkaat halutaan esille, painetaan X-nappulaa, joka on vasemmalla alalaidalla. Toisen kerran voidaan painaa ja silloin voidaan asteriskit hävittää näytöltä. Me voimme nyt siis koeäänestyksen toimittaa. Olen pahoillani, jos tässä tuli vähän paljon tietoja kerralla, varsinkin jos ajatellaan uusia edustajia. Tai sitten niidenkin puolelta pyydän anteeksi, jotka tuntevat. Minä kehottaisin, ne otettaisiin kuuden laulajan parista kaksi ehdokasta, ne ovat tässä luettelossa. Totta kai ensimmäisenä on tämä kuuluisa italialainen, joka nyt on ikävästi jo kuollut, Luciano Pavarotti. Toisena tenori Placido Domingo, kolmantena Jose Carreras, seuraavaksi kolme sopranoa, Julia Michenes Johnson, Montserrat Cavallé ja Jesse Norman. Nyt teidän täytyy valita. Äänestys alkaa. On.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 Avete votato tutti? Oletteko kaikki äänestäneet? Ei. Ihan rauhassa. Ei ole kiirua. C'è una richiesta. Non funziona? Eikö toimi? Ei siis laite toimi. Me tarkistamme välittömästi. Consentiamo all'onorevole Mauro di votare. Mauro voisi myös äänestää oman lempilaulajansa puolesta. Prego, c'è una... Non funziona, non funziona lì. Provvediamo subito. Me tarkistamme välittömästi tämän.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 Eh, 671. Mandiamo qualcuno. Sì, mandiamo un tecnico subito. Tu, vi ricordo che si possono... Palautatko mieleen, että voitte ainoastaan kahden ehdokkaan puolesta äänestää? Viidestä ehdokasta sanoo puhemies. L'onorevole Silvestri. No. sì. No, cioè, no, no, no. L'apparecchio che non funziona. Sì, eh, ho già, ho già eh, chiesto okay. un tecnico. Okay. Prego. Prego, onorevole Schulz. Edustaja Schulz, Presidente, ich glaube, es gibt... Presidente. Puhemies, minun mielestäni täällä nyt tarvitaan vähän selvennyksiä. Meillä on nyt testi menossa. Ja tässä testissä voidaan vain äänestää kahta Pavarottia ja mikä se olikaan se toinen. Mutta sitten kun kvestoreista äänestetään, meillä on viisi valittavaa. Ja testissä on vain kaksi, koska täällä nyt monia tämä sekaannuttaa. Tässä on vain kaksi, mutta sitten oikeassa äänestyksessä on viisi ehdokasta. Kiitoksia puheenjohtaja Schultz. No kiitoksia, että ennakoitte jo tätä kun ajatellaan seuraavaa äänestystä ja ennen sitä kiitoksia kovasti tästä innosta. Hanno tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Ei. Silvestri ei ole vielä äänestänyt. Puhemies, paitsi että haluaisin kiittää siitä, että Pavarotti on ykkösenä, mutta haluaisin sanoa yhden asian. Sen jälkeen kun Olemme kertoneet äksillä, mitä haluamme äänestää. Täytyykö vielä vahvistaa tämä äänestysvalinta? Ei tarvitse mitään vahvistella. Cerata, eh, ma non funziona. Sì, eh, fuori il testo. Potete aspettare ancora un ah, attimino, ho richiesto un tecnico per il 131, la signora che non poteva votare. Almeno. Bisogna andare Però, sì. Bisogna andare sì, sì, d'accordo. Ora, io direi di... Nyt kyllä sanoisin, että voisimme päättää äänestyksen, koska tämä nyt on vain testi. Ei tällä mitään merkitystä kuitenkaan. No niin, äänestys julistetaan suljetuksi. Posso annunciare il risultato? Voinko kertoa jo äänestyksen tulokset? Pavarotti 388, Domingo Platir 233, Carreras 213, Cavalier 178, Jesse Norman 117, Migenes Johnson 109. No niin, tämä on koe tulos. C'è una richiesta di, di parola. Puheenvuoropyyntökö siellä? Cassini. Kaikki nyt kai ymmärsivät hyvin tämän suullisen selityksen ennen äänestystä, jonka juuri teimme. Ehkä voitaisiin vielä tarkemmin selittää, miten äänestetään. Minä en oikein tiedä, pitääkö vielä toistaa. Minä kuvittelisin, että sitä paitsi kun ajatellaan tätä koeäänestyksen tulostakin, kun miten nopeasti tässä opittiin, niin se oli todella ihaltavaa. Allora, procedi... No niin, me valitsemme nyt ihan todellisesti kvestorit. Ja toistaisin vielä, kuten Schulzkin jo totesi, että voi äänestää viittä kollegaa. Äänestys alkaa. un attimo solo perché dobbiamo ricaricare la, la nuova lista, non il elenco. Sì. Non è ancora aperto. Ei tätä nyt ole vielä aloitettukaan, koska se nyt vasta latautuu. Altrimenti avremmo votato i cantanti al posto dei questori. Muuten olisi jo valittu laulaja tänne. Pronto? Sì, sì. Nyt sanovat, että nyt pystymme toimittamaan äänestyksen, olkaapa hyvät. Eh, estrella. Tecnici arrivano. Come si chiama?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 votato tutti? No niin, nyt julistetaan äänestys suljetuksi. Eh, I votanti sono stati... Ääniä on 696. Kaksi ei hyväksyttyä korttia riittävästi on siis saavutettu. 348 on ehdoton äänten enemmistö. Geringer 398. Higgins 352. Lulling 322, Mastalka 206, Nicholson 174, Newton 771, 171 Uumenille, Speroni 145. Sultato. Tämän pohjalta valitaan ensimmäisellä kierroksella siis valitut ensimmäisellä kierroksella Geringer ja Higgins. Ja niinpä minä voin onnitella heitä. Restano dunque da... No niin. Sitten Meillä on vielä kolme paikkaa avoinna ja se edellyttää, että me toimitamme toisen äänestyskierroksen. Tässä ei ole mitään huomioita esitettävänä, siksi uh, ymmärtäisin, että ensimmäisen kierroksen ehdokkuudet ovat voimassa nytkin. Kukaan ei esitä mitään huomioita. Niinpä toinen kierros järjestetään kello 15. No. Possiamo fare adesso, possiamo anche farlo adesso. Ok? Ok, ok. <laughs> Ma io, colleghi... Hyvät kollegat, minä ajattelen teidän terveyttänne. Niin, teidän kemiaani, mutta jos ei siinä teidän kannalta ole ongelmia, niin minulle sopii varsin hyvin, että välittömästi toimitamme äänestykseen. Dobbiamo soltanto dare... Meidän täytyy nyt vain riittävästi varata aikaa, että voimme ladata koneet. Poistetaan ne, jotka on valittu koneesta. Che devo fare? Levo avvertirvi ovviamente che poiché sono... No niin, tässä on nyt listalta hävinnyt kaksi ääntä ja käytettyjen äänten määrä on, mahdollisuuksia on siis teillä kolme eikä viisi, voit äänestää kolmen puolesta. Sanovat minulle, että nyt laitet ovat valmiina, voimme avata äänestyksen. Posso da pure eh, io. Eh. nessuno ha problemi con i dispositivi? Tutto bene? Sujuuko kaikki hyvin? Possiamo chiudere la votazione. Possiamo chiudere la votazione. Voimmeko nyt päättää äänestyksen? Allora, la vota- no niin, äänestys päättyy. Kiitos.

ja Sferoni U137. Niinpä meidän täytyy vielä toimittaa kolmas kierros. Sopiko teille edelleen tämä nyt? Eli niin teemme eteenpäin. Kolmas kierros. Sieltä riittää yksinkertainen enemmistö, kuten varapuhemiehissäkin.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 Bene, siamo pronti. No niin, olemme valmiita. Voimme toimittaa kolmannen äänestyskierroksen. Äänestys alkaa. Hanno votato tutti. Ovatko kaikki äänestäneet? Voimmeko päättää äänestyksen? Hyvä. Kiitos. Äänestys päättyy. Kaikki on äänestäneet 705. Hylättyjä kaksi. 703 hyväksyttyä ääntä, mitään enemmistöä ei vaadita. Lulling 306, Mastalkka 2093, nyt on Dan 208, Omen Räytän 1, 8, 6, Speroni 1, 9, 1, 2 valitaan. Lulling, Mastalka, Newton, Dunn, ja me onnittelemme heitä. Ja nyt pyydän, että vielä lähde koska meidän täytyy vielä toimittaa edes toinen äänestys. Meidän täytyy nimittäin toimittaa äänestys pysyvien valiokuntien valiokuntien kokoonpanosta. Tämä on aika tärkeää. Täällä on myös yksi tarkistus, mutta sitä ennen totean, että 16 artiklan nojalla ja 15 artiklan kaksi nojalla työjärjestyksessä kvestorien järjestys tehdään sen mukaan, kuin heidät on valittu ja näistä kerrotaan meidän virallisessa lehdessämme. Seuraavaksi seuraava kohta esityslistalla, joka oli todellakin valiokuntien kokoonpanno. Täällä on yksi tarkistus, numero yksi, EFDltä. Me äänestämme tarkistuksesta yksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Minäkin voisin nyt käyttää laseja, että näen mikä enemmistö tästä tulee, mutta eiköhän enemmistö ollut tätä vastaan, eli sitä ei hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme koko päätöslauselman esityksestä äänet puolesta ja vastaan tyhjää. Ei kukaan. Niinpä päätöslauselmaesitys on hyväksytty. Kiitos kollegoille. Keskeytämme istunnon ja jatkamme kello 15. Hyvää ruokahaloa, joka on hyvin ansaittua kaikille.